tässä vaiheessa, äh, jos epäonnistumme, niin seuraamukset sekä poliittisesti että myös yhteiskunnallisesti sosiaalisesti olisivat vakavia. Oikein paljon kiitoksia. Yleiskeskustelu päätyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla komission julkilausuma aiheesta sisämarkkinafoorumi. Komission jäsen Dali, saatte puheenvuoron saman tien. Herr Kommissar. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Puhemies, hyvät jäsenet. Talous- ja rahoituskriisi, jonka edessä olemme, joskus johtaa siihen, että unohdamme inhimilliset vaikutukset, joita sillä on. Sen takia täytyykin ottaa hieman takapakkia ja pohtia uudistusten tarkoitusperiä. Sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi, joka, josta kansalaisemme voivat nauttia. Meidän täytyy hyväksyä tämä vastuu kansalaisten edun takia. He ovat myös työntekijöitä, kuluttajia, säästäjiä, ovatpa yritykset sitten suuria, pieniä tai keskisuuria. Tämä vaikuttaa myös jäsenvaltioihin, alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin. He kokevat ne seuraamukset, joita tämänhetkisillä sokeilla on. Ja totta kai ne vaikuttavat myös yhtenäismarkkinoihin. Meidän täytyy osoittaa se, että yhtenäis- ja sisämarkkinoilla on konkreettisia etuja. Yhdessä parlamentin kanssa ja Puolan kanssa puheenjohtajana valtiona järjestimme sisämarkkinafoorumin. Keskusteluihin, keskusteluihin osallistui lähestulkoon tuhat ihmistä ja kymmenen tuhatta ihmistä työryhmiin. Tässä vaiheessa haluan kiittää Rosa Tuumia, Malcolm Hammeria ja Vusoita, jonka osallistuminen toi parlamentin sitoumuksen ilmiselväksi ja näin saimme menestyksen aikaiseksi. Forumissa kaikki sidosryhmät olivat mukana. Tämä on todellakin menestys, josta voimme tehdä kaksi johtopäätöstä. Me tarvitsemme konkreettisia esimerkkejä, jotka auttavat meitä pääsemään eteenpäin myös kriisin aikoina ja mahdollistavat sen, että voimme tehdä tarpeiden pohjalta valintojamme. Meidän täytyy myös viestiä uudistuksista, joihin ryhdymme. Jatkuvasti on pyrittävää siihen, että välitämme tietoa aloitteistamme silloin, kun niistä keskustellaan, aina siihen asti, kun niitä täytäntöön pannaan. Me olemme tehneet tutkimuksen 20 päähuolen aiheesta kansalaisten keskuudessa jokapäiväisessä elämässä. Tutkimus toi esille tarpeen saada lisää tietoa tehokkaammin suhteessa terveyteen, sosiaaliturvaan, ammattipätevyyteen, verkkoostamiseen, julkisiin hankintoihin, teollisen tekijänoikeuksien suojeluun ja niin edelleen. Olemme panneet merkille Krakovan julkilausuman, joka foorumissa laadittiin, ja aiomme tehdä sen, mitä siinä vaaditaan. Me voimme oikeastaan tunnistaa kolme päätoimintalinjaa. Ensinnäkin sisämarkkinoista on tehtävä todellisuutta jokapäiväisen elämän tasolla, kansalaisten tasolla. Silloin kun ihmiset tekevät ostoksia toisesta maasta internetin avulla tai liikkuvat henkilökohtaisista ammatillisista syistä Euroopan unionissa, kaikkea tätä pitää helpottaa. Ammattipätevyyksien tunnet, tunnustamista on helpotettava ja on varmistettava, että hallinnolliset esteet eivät ole tässä haittana. Sitten lähetetyt työntekijät ja heitä koskeva lainsäädäntö on oltava sellaista, että perusoikeudet ja liikkuvuus toteutuvat. Olemme hyväksyneet eilen toimenpide paketin, jolla varmistetaan, että ihmiset, jotka ostavat omassa maassaan tai toisessa jäsenvaltiossa palveluja ja tavaroita, voivat turvautua myös vaihtoehtoisiin kiistanratkaisumekanismeihin, eikä heidän tarvitse välttämättä kääntyä tuomioistuimen puoleen. Tämän uuden kulutusmetodin ympäriltä täytyy mystiikkaa poistaa – koska se on laajentunut niin valtavassa väärin. Sisämarkkinatalouden on oltava dynaamisempaa niin, että palveludirektiivi täytäntöön pannaan täydellisesti. Tämä on Euroopan etujen mukaista. Liike-elämä ja yritysten toimintaolosuhteet näin helpottuvat. Kilpailukyvyn parantaminen helpottuu kilpailuilla markkinoilla, kun hallintotaakkaa pienennetään. On myös erityistoimia, joilla näihin tavoitteisiin pyritään patentin luominen, sillä tuetaan innovointia ja tutkimustoimintaa Euroopassa, on myös muita toimia, joilla teollisoikeuksien suojaa parannetaan. Yhtäläiset toimintamahdollisuudet PK-yrityksille ovat tärkeät niin, että saadaan rahoitusta markkinoilta. On oltava myös tilinpitosääntöjä, joita kunnioitetaan, ja on myös oltava selkeät säännöt julkisiin hankintoihin. Myös julkisia toimia on helpotettava. Julkisten hankintojen säännöstöjä aiomme eh, selkeyttää niin, että toimijoiden toiminta tällä alalla olisi yksinkertaisempaa. Niin ikään täytämme sen oikeudellisen tyhjön, joka tällä hetkellä vallitsee palvelualalla Euroopassa, niin että yksityisiä toimijoita ja sopimuksen eh, kilpailuttajia lähennetään toisiinsa aiomme myös uusia suhteemme kolmansiin osapuoliin niin, että saamme vastavuoroisuutta julkisiin hankintoihin enemmässä määrin. Nämä toimet sijoittuvat sisämarkkinoiden toimenpidepaketin yhteyteen. Täytyy varmistaa, että täytäntöönpano toimii. 2012 on kulmakivi, merkittävä vuosi täytäntöönpanon kannalta. Juhlimmehan me 20. vuosipäivää sisämarkkinoiden suhteen. Kaikkien toimijoiden on oltava mukana juhlaviikkojen vietossa Krakovan julkilausuman mukaisesti. Kyseisen viikon aikana järjestetään jäsenvaltioissa paikallisia tapahtumia ja suurtapahtuma sitten järjestetään Brysselissä. Luotan teidän osallistumiseenne niin, että voimme tehdä sisämarkkinoiden vuosipäivän menestykseksi kaikkien kannalta. Kiitos. Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari Dali. Nyt ryhmien puolesta puheenvuoroihin omasta kotimaastani Baden-Württembergistä kollega Schwab. Kaksi minuuttia. Herra puhemies, oikein paljon kiitoksia tästä näistä miellyttävistä sanoista, arvoisa komissaari. Kolmas neljäs lokakuuta järjestetyssä äh, sisämarkkinafoorumissa, niin kuin kollega Dali totesi, kävi yli tuhat vierasta ja meillä oli mahdollisuus keskustella pienessä tai keskisuuressa kaupungissa Brysselin ulkopuolella kahden päivän ajan kaikista sisämarkkina- ja kuluttaja-asioista – Ja uskoakseni se on parantanut lainsäädäntöaloitteita, koska me näimme, että monilta osin me olemme samaa mieltä täällä parlamentissa, arvoisa herra puhemies, ryhmienkin kesken. Eli että kuluttajien oikeuksia pitäisi parantaa vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen osalta ja lisäksi meidän täytyy varmistaa, että sähköistä kaupankäyntiä pitäisi edistää rajat ylittävällä tavalla ja tehostetummin. Ja lisäksi meidän täytyy yksinkertaistaa julkisten hankintojen menettelyjä. Kaikki ryhmät ovat vetäneet köyttä samasta päästä ja ovat osoittaneet sitä, mitä professori Monti aikanaan komission puheenjohtajalle laatimassaan raportissa selvitti. Eli me emme tarvitse ainoastaan hallinnollista sähköistä hallintoa, vaan myöskin yhdenmukaista hallintoa, joka koskettaisi kaikkia sisämarkkinoilla toimivia tahoja. Kaikki ovat samaa mieltä siitä asiasta tässä parlamentissa. Joten arvoisa puhemies ja hyvä komissaari, haluaisin puuttua näihin Krakovan päätelmiin. Puolan valtiosihteeri viittasi nimenomaisesti siihen, että jäsenvaltiokin voisivat olla halukkaita hyväksymään useampia äh, asetuksia, mikäli niistä on hyötyä sisämarkkinoiden näkökulmasta katsottuna. Ja voinen EPPn puolesta sanoa, että silloin kun sisämarkkinoiden toimenpidepakettia laadittiin, niin vaadimme, että komission pitäisi tarkastaa, voiko se laatia säädökset juuri asetusmuodossa. Tarkoituksena on myöskin nopeuttaa toimintaa komission ihan hyvällä tiellä ja lisäksi on tärkeää, että byrokratiaa vähennetään PK-yritysten Äh, toiminnan tehostamiseksi. Oikein paljon kiitoksia. Schwab. Oikein paljon kiitoksia edustaja Schwab. Seuraavana edustaja Gebhardt. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari. Krakovan foorumi oli todellinen menestys. Toistettakoon se, ja jatkossa meidän tulisi toimia samalla tavalla, koska hyvää kannattaa toistaa. Ja mitä kollega Louis Greco on saanut aikaiseksi, niin siitä häntä tulisi kiittää. Hän alun alkaen esitti tämän ajatuksen, että kansalaisten 20 tärkeintä ajatusta pitäisi kiteyttää yhteen tekstiin. Ja minä uskon, että juuri Krakovassa saatiin tämä tiivistelmä aikaiseksi, eli että kansalaisten toiveet ja tarpeet huomioitaisiin. Eli että kansalaiset näkevät, että sisämarkkinat tarkoittavat jotain kaikkea muuta kuin jotain abstraktia ja kokoelmaa, ja että siitä on hyötyä heille. Esimerkiksi vastavuoroinen tutkintojen tunnustaminen, nuorten mahdollisuus avata toisessa maassa tili, se saattaa joskus olla jopa hyvinkin hankalaa ja oikeusvarmuus sähköisessä kaupankäynnissä, lähetettyjen työntekijöiden, direktiivin uudistamistarveet, pk-yritysten aseman vahvistaminen ja niin poispäin. Siis asioita oli pöydällä vaikka kuinka paljon ja ne osoittivat kuinka hankalassa tilanteessa olemme. Arvoisa komissaari, jatkoa silmällä pitää meidän täytyy toimia siten, että meidän ei tulisi katsoa vain ainoastaan ongelmia, vaan yrittää löytää myöskin ratkaisuja. Tästäpä syystä me jäämmekin odottamaan käytännön toimenpiteitä teiltä. Te olette luvanneet jo hyvin pal paljon. Minä, parlamentti ja ryhmämme tulemme kriittisessä hengessä seuraamaan sitä, mitä käytännön toimenpideehdotuksia komissio esittää. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Bushoi, kolme minuuttia. Dear colleagues, dear commissioner, Kiitoksia, hyvä puhemies. komissio jäsen Dali huomautti monta kertaa, että sisämarkkinat eivät ole vain toimielinten asia. Päätöksiä täytyy saada aikaa laajemmassa dialogissa, johon osallistuvat kaikki asianosaiset, yritykset, kuluttajat, kansalliset viranomaiset, työmarkkina osapuolet ja niin edespäin. Tämä periaate oli Krakorvassa mukana ja tämä oli hyvä onnistuminen. Minun täytyy sanoa, että tähän foorumin osallistuminen on ollut hyvin rikastuttava kokemus. Osallistujat saivat aikaan hyvin rakentavaa vuoropuhelua, joka antoi meille hyviä ajatuksia siitä, mitkä heidän mielestään ovat prioriteetit sisämarkkinoiden kehityksessä tulevaisuudessa. Yksi asia, joka tuli foorumista selville, oli tämä, ja e, se on mielestäni hyvin tärkeä. Suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että sisämarkkinalainsäädäntö on hyvin teknistä. Tämä on välillä totta, mutta olin hyvin tyytyväinen, kun näin, että foorumi houkutti kansalaisia, jotka tulivat puhumaan omista kokemuksistaan liittyen sisämarkkinoihin. Tämä osoitti selkeästi, että sisämarkkinat koskettavat aivan ensiksi ihmisiä, tavallisia ihmisiä, joilla on valitettavasti vaikeuksia, kun he haluavat käyttää oikeuksiaan. Haluaisin kiittää Puolaa puheenjohtajamaana siitä, että se on sitoutunut tähän sisämarkkinatyöhön ja siihen, että se on ottanut mukaan tämän Krakorvan julkilausuman. Jos formi haluaa saada aikaan edistystä, ja tässä tarkoitan eh, nyt meis, meinä parlamenttia, komissio ja neuvostoa, meidän täytyy ottaa huomioon Krakovan julkilausuma ja saada aikaan politiikka, joka tarjoaa hyvin tehokkaita ratkaisuja ja myöskin toimeenpana nämä päätökset. Lainsäädäntö voi olla tehokasta, mutta tämä vaatii hyvin onnistunutta toimeenpanoa kansallisella tasolla. Sisämarkkinafoorumi on jotakin, mitä pitäisi jatkaa tulevaisuudessa. Tämä on tapa päästä eteenpäin ja saada askel askeleelta esteet, joita on vielä olemassa, poistettua ja lähennettyä sisämarkkinoita kansalaisiin. Tämän vuoksi tuen sitä, että luomme online-sisämarkkinafoorumin, joka voisi olla jatkuva foorumi keskustelulle eri osapuolten välillä verkossa. Olen myöskin sitä mieltä, että me voisimme organisoida tämän tyyppisiä tapahtumia kaikissa jäsenmaissa ja tukea sisämarkkinatyötä näin. Tämä oli ehdotuksissa jo mukana. Viimeisenä haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet kovasti töitä sisämarkkinafoorumin parissa. Haluaisin onnitella tässä erityisesti komission jäseneitä Dalia ja Barnieta ja komissiota. Ja tämän lisäksi kaikkia kansalaisyhteiskunnan edustajia ja kaikkia osapuolia, jotka osallistuvat tähän onnistuneeseen työhön ensimmäisen sisämarkkinafoorumin parissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Harbour, kaksi minuuttia. Thank you very much. Uh, Kiitos puhemies. Niin kun, äh, valiokunnan puheenjohtajana aivan erityisesti haluan kiittää komission sen Dalia, joka osallistui energisesti foorumiin ja myös komission jäsen Barnieta. Hän on nyt Maltassa – keskustelemassa sisämarkkinakysymyksistä. Ne opit, jotka voimme todellakin nyt huomioida tästä foorumista, johtavat siihen tosiasiaan, että sisämarkkinat on ennen kaikkea tiimityötä ja kumppanuutta. Tätä ei voida hoitaa pelkästään Brysselin säädöstöillä tai säännöillä, eikä niin, että yksi komission jäsen hoitaa nämä asiat yksin. Jäsenvaltiotkaan eivät pysty yksin työtä tekemään. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhä läheisempää yhteistyötä ja vaihdettava tietoa niin, että he huolehtivat kuluttajista paremmin niin, että esimerkiksi tämä internetissä toimiva riitojen ratkaisumenettely voisi toimia, jonka komission jäsenkin mainitsi. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä foorumin edistämiseksi. On harmi, että puheenjohtajavaltio ei ole paikalla, koska Puola puheenjohtajavaltiona oli keskeisessä roolissa tämän menestyksen kannalta. Niin kuin monet kollegat ovat todenneet, oli hyvä, että puheenjohtajavaltio raportoi meille foorumista sehän oli lokakuun 23. päivä kasvu neuvoston esityslistalla todellakin tärkeänä kysymyksenä. Puhemies, johtopäätöksenä voin todeta sen, että omasta näkökulmastani, kun olen osallistunut kaikkiin keskusteleihin energisten, innokkaiden keskustelukumppanien kanssa, on se miten vähän saamme tietoa niistä eduista ja mahdollisuuksista, joita meillä on Euroopan unionissa. Haluan kiittää teitä erinomaisesta työstä ja käyttää vähän ylimääräistä puheaikaa. Olette tehnyt erinomaista työtä internetissä ja oma valiokuntani on voinut saada tietoa täytäntöönpanosta. Oikein paljon kiitoksia edustaja Haber. Seuraavana edustaja Triante Filides, yksi minuutti θα είναι καθοριστική για το μέλλον. Puhemies, tämä tapa, jolla sisämarkkinoita toteutetaan, on hyvin kriittinen Euroopan tulevaisuuden kannalta. Meidän täytyy saada aikaan tehokkaat sisämarkkinat ja ratkaista taloudelliset ja sosiaaliset aspektit näillä markkinoilla niin, että meillä on sopiva tasapaino yhteisön ja yksilön oikeuksien välillä. Me olemme sitä mieltä, että tähän työhön pitää saada osallistumaan henkilöitä tämänkin huoneen ulkopuolelta. Haluamme, että kansalaisten oikeudet vahvistetaan niin, että tämä on markkinoiden yläpuolella. Haluamme sosiaalisia äh, turvalausekkeita niin, että kansalaisia ja heidän työpaikkojaan suojellaan ja siitä, kuinka he tekevät töitä ja heidän työolosuhteitaan parannetaan. Ja samaan aikaan haluamme tukea kilpailua me emme halua enää, että sosiaalista Eurooppaa vahingoitetaan enempää. Meidän mielestämme vaihtoehtoja ei ole. Hyvin selkeästi me haluamme asettaa ihmiset hyödyn edelle. Tämä on ihmisyyden kannalta paras ratkaisu. Kiitoksia. Kiitos seuraavana. Muut edustajat. Edustaja Thun und Thunstein, puolitoista minuuttia. Puhemies, Haluan kiittää komission jäsentä näistä miellyttävistä sanoista, jotka oli osoitettu foorumin järjestäjille. Todellakin saimme siivet ja ilmaa siipien alle foorumin aikana. Me pyrimme poistamaan sisämarkkinoilta ne esteet, jotka vielä siellä ovat, jotta Euroopan unioni voisi hyödyttää Kuluttaja, yrittäjä, nimenomaan kuluttajat on se ryhmä, joka on unionin peruskivenä. Haluan kiittää myös komission jäsen Barnieta, joka on sitoutunut meidän rinnallamme tapahtuman järjestämiseen. Ja haluan kiittää myös sisämarkkinapääosastoa ja pääjohtajaa. Hänet mainitaan hyvin harvoin, mutta todellakin hän osallistui foorumin menestyksen rakentamiseen. Olen samaa mieltä siitä, että tätä vuoropuhelua yhteiskunnan kanssa on jatkettava. Meidän on kuunneltava yhteiskunnan kansalaisten mielipiteitä. Krakovan foorumia on jatkettava. Komission jäsen, mistä se päätös juontaa juurensa, että seuraava kokous järjestetään Brysselissä? Minä ymmärsin, että tätä päätöstä ei ole vielä tehty. Päätöshän on tehtävä yhdessä parlamentin ja komission kesken. On myös muita ehdotuksia sen suhteen, missä seuraava foorumin kokous pidettäisiin. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Korea de Campos, puolitoista minuuttia. Eh, Senhor Presidente, Senhor Comissário Dali, o primeiro fórum do Herra puhemies, arvoisa komissaari Dali, ensimmäinen sisämarkkinafoorumi järjestettiin siis Krakovassa. Se oli sisällöllisesti rikas valistava Puolan puheenjohtajavaltion järjestämä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Komission tiekartasta löytyy kaksi vippuvaikuttajaa, jotka voitaisiin linkittää juuri tähän sisämarkkinaan pakettiin. Sisämarkkinat kaipaavat kansalaisten luottamusta ja kuluttajien luottamusta, mutta sitä ei voida pitää itsestäänselvyytenä, eli että se säilyisi ilman sen kummempaa tukea. Sisämarkkinat eivät tarkoita vain ainoastaan kaupankäyntiä, vaan myöskin kuluttajan suojaa, ihmisten terveyden suojelua, kestävää kehitystä ja niin poispäin. Mitä tulee sisämarkkinafoorumiin, niin siitä pitää tulla todellinen edelläkävijä. Tämä foorumi pitää järjestää joka vuosi. Siihen pitäisi osallistua laajalta rintamalta monia kansalaisia. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana vielä kollega Kotsusnik, yksi minuutti. Předsedající, vážený pane komisaři, dle mého názoru vnitřní trh je jediný... Oikein paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari. Sisämarkkinafoorumi on ainoa väline, jossa korostetaan kasvua ja kehitystä. Sisämarkkinoiden kautta voidaan kasvua ja kehitystä saada aikaiseksi. 20 vuoden ajan sitä on jo yritetty parantaa entisestään. Minä tutustuin aivan hiljattain tähän hankkeeseen ja saaden kiittää komissiota ja kaikkia valiokuntamme jäseniä heidän tekemästään työstä, sillä olen sitä mieltä, että tämä järjestetty sisämarkkinafoorumi oli menestys. Ja osoituksena menestyksestä on se, että kollega Osatun valittiin eilen Euroopan parlamentin parhaaksi sisämarkkinoita ajavaksi edustajaksi. Onnittelut omasta ja monien muiden puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia nyt Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäisenä edustaja Basescu. Kiitoksia paljon puhemies. Sisämarkkinoiden rooli on erittäin tärkeä, jos Eurooppa haluaa päästä talouden taantumasta yli ja nykyisestä kriisistä yli. Me tarvitsemme myöskin toimeenpanon tarkkaa seuraamista, mitä tulee sisämarkkinanormistoon. Tämä on ehto onnistumiselle. Jäsenmaiden pitää myöskin tehdä enemmän ponnistuksia, jotta ne siirtävät Euroopan unionin lainsäädännön kansalliseen lainsäädäntöön. Minun maani on kymmenen jäsenmaan joukossa, niiden kymmenen, jotka ovat saavuttaneen edistystä tässä kohdassa. Ne olivat 2,8 kuukautta ennen toimeenpanossa jäljessä, mutta nyt Romania on neljännellä sijalla jäsenmaiden joukossa. On hyvin tärkeää, että yhteistyötä kannustetaan paikallis-, alue- ja kansallistason viranomaisten välillä tässä työssä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Tsikau. Olkaa hyvä. Konsolidarea unice are nevoie de mobilitatea... Puhemies, sisämarkkinoiden konsolidointi vaatii liikkuvuuden helpottamista, tutkintojen tunnustamista, asiointikeskusten parantamista ja niin edelleen. Työntekijöiden liikkuvuutta on helpotettava ja myös ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvien asiakirjojen tunnustamista on helpotettava. Täytyy muistaa myös lähetetyt työntekijät ja heidän tilanteensa. Kuluttajien luottamusta on parannettava ja PK-yritysten on voitava käyttää internettiä paremmin hyväkseen. Digitaalimarkkinat ovat tärkeät, tästä olemme komission kanssa samaa mieltä. Täytyy olla mahdollisuus saada tunnustus sähköiselle allekirjoitukselle. Tietosuojasta pitää pitää kiinni. Kiitos. Seuraavana edustaja Galbelts. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. A fórumok kult szerepet játszanak. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Hyvä komissaari. Foorumin merkitys on suuri silloin, kun yritetään valistaa kansalaisia ja tehostaa yhteistyötä. Työllisyys- ja kehitystavoitteet voidaan tätä kautta saavuttaa, mutta se edellyttää, että Euroopan parlamentille annetaan sen ansaitsema rooli. Meidän pitää vuoden loppuun mennessä päästä yhteisymmärrykseen mutta tämän yhteisymmärryksen pitäisi näkyä hyvin nopeasti. Taloudellinen etu olisi huomattava, me emme voi luopua siitä, mutta se edellyttää, että jäsenvaltiot, siis kaikki jäsenvaltiot, toteuttavat kaikki lupaamansa toimenpiteet myöskin liittyen tiedonvaihtoon. Me emme saa unohtaa PK-yritysten roolia. Tähän asti pk-yritysten asemaa ei ole korostettu riittävässä määrin. Meidän täytyy vähentää heidän hallinnollista työtaakkaansa. Komissio on sitoutunut tähän. Se aikoo teetättää tutkimuksen tästä hallinnollisesta työtaakasta. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Sikerski. Yksi suurimpia haasteita Euroopan unionissa nyt kriisin aikana on sisämarkkinoiden tukeminen, sisämarkkinoiden, jotka ovat Euroopan unionin onnistumisen pohja. Tämän vuoden huhtikuussa komissio esitteli paketin toimeenpiteitä, joiden tarkoitus on parantaa tilannetta sisämarkkinoilla. Kyseessä on toiminta sisämarkkinoilla, jonka komission jäsen Barnier aloitti. Nämä toimenpiteet pyrkivät tukemaan työntekijöitä, yrityksiä ja kuluttajia. Sisämarkkinoiden luomisesta lähtien ne perustuvat neljään vapauteen. On kulun 20 vuotta ja sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia ei ole käytetty täysin. Ei ole epäilystäkään, että tässä on kyseessä sarjatoimia, jotka ovat erittäin tärkeitä, jotta tämä Euroopan unionin talouden moottori voisi olla täysin hyväksi käytetty. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä edustaja Karas. Herra puhemies, kiitoksia. Alkuun kiittäisin ja onnittelisin edustaja Turfon Hohensteinia tästä ensimmäisestä sisämarkkinafoorumista. Siitä pitäisi tulla pysyvä foorumi siitä pitäisi tulla eräänlainen perinne ja sisämarkkinoiden kehittämisen moottori. Sisämarkkinat eivät ole vielä valmiit. Neljää vapautta ei ole toteutettu. Sisämarkkinoiden kautta voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja. Meidän täytyy toimia vain ja ainoastaan siten, mihin olemme sitoutuneet. Vähemmän määräyksiä, rajoaitojen purkamista. Meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta jäsenvaltiot toteuttavat kaikki päättämämme lainsäädäntöehdotukset. Tällä hetkellä tämä on melkoinen haaste. Ja sisämarkkinafoorumissa pitäisi vuosi vuodelta vain osoittaa, mitä jäsenvaltiot eivät ole vielä tehneet. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Karas. Näin olemme päättäneet ain menettelyn ja näin saanen antaa puheenvuoron komission jäsenelle Dalille. Olkaa hyvällä. Well, thank you very much, uh, Mr. Kiitos puhemies. Kiitos arvon jäsenet. Nyt käyty keskustelu on hyvin tärkeää. Voimme ymmärtää sen miten sisämarkkinoiden avullakin voimme vastata kriisin meille asettamiin haasteisiin. Me olemme riippuvaisia tehokkaista sisämarkkinoista. Ne puolestaan ovat riippuvaisia toimivista yrityksistä ja luottavaisista kuluttajista. Niin kuin alustuksessani totesin, me korostamme sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta – Me emme voi saada työntekijöitä ja kuluttajia pakottamalla toimimaan sisämarkkinoilla, vaan nimenomaan meidän täytyy edistää kansalaisten hyvinvointia. Tähän me emme pääse pelkästään tilastotietoja luettelemalla, vaan nimenomaan niin, että voimme tarjota kansalaisille parempaa elämänlaatua. Teidän vakaumuksenne tarjoaa meille poliittista tukea sisämarkkinatavoitteissamme. Olen edustaja Haberin kanssa samaa mieltä, että yhteistyö on tärkeää. Yhdessä on pyrittävä eteenpäin. Jäsenvaltiot, parlamentti, komissio, kuluttajat, liike-elämä, Kaikkien on yhdessä liikuttava eteenpäin, jotta sisämarkkinat voivat toteutua. Komissiossa meillä on 15 komission jäsentä, jotka ovat sitoutuneita toteuttamaan sisämarkkinat useilla politiikan aloilla. Me olemme luottavaisia sen, uhte, sen suhteen, että parlamentti tukee nopeutettua menettelyä. Tämä rohkaisee meitä järjestämään jatkossakin tapahtumia foorumin hengessä. Foorumi Krakovassa ei ollut viimeisin foorumi, jonka järjestämme. Me uskomme, että sen menestys korostaa, kuinka tärkeää on, että me kehitämme näitä toimia pysyvältä perustalta. Sillä tavalla, että Voimme järjestää kokonaisen sarjan näitä tapahtumia. Tietenkään emme voi eh, sanoa täsmällisesti sitä, kuinka tiheästi näitä foorumeita järjestetään. Vielä seuraavan foorumin pitopaikka kysymystä ei ole lopullisesti ratkaistu. Keskusteluja on käyty, mutta päätöksiä lopullisesti ei ole siis tehty ja keskustelut ovat käynnissä. Kyseessä ovat yhteiset ponnistelut ja yhteinen vuoropuhelu niin, että nämä yksityiskohdat saadaan päätetyksi. Mielestäni meidän täytyy jatkaa rakentamista sille pohjalle, jonka nyt olemme saaneet aikaiseksi. Ja kaikki tämä on askel oikeaan suuntaan niin, että saamme todellakin toimivat sisämarkkinat. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kommissar Dalli. Ausnahmsweise und weil sie zweimal angesprochen worden ist. Oikein paljon kiitoksia. Niin, kollega Tunnund Hoinstein, saatte vielä uudemman kerran puheenvuoron. Kiitoksia paljon, herra puhemies. Komission jäsen vastasi huomioihini, sillä minä halusin päättää puheenvuoroni samoin, mutta se katkesi. Minä tuen sitä, mitä juuri sanoitte, mitä tulee foorumin seuraavaan tapahtumapaikkaan. Meillä on paljon tapahtumia täällä Brysselissä, ja jos tämä Krakovan foorumi oli menestys, se johtui juuri siitä, että sitä ei järjestetty Brysselissä, että me tekisi mahdolliseksi päästä pois Brysselistä ja erityisesti tavata ihmisiä, joita emme voi tavata joka päivä. Nämä 10 000 kansalaista, jotka kiinnostuivat tästä foorumista, pääsivät näin mukaan. Oikein paljon kiitoksia. Päätöslausuma luonnos on jätetty hyväksyttäväksi. Tähän ovat osallistuneet viisi ryhmää keskustelu päättyy. Huomenna äänestys toimitetaan tästä aiheesta. Ja sitten viimeisimpään esityslistan kohtaan, eli minuutin puheenvuoroihin artiklan 150 mukaisesti. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Tökes. Elnök úr, 91 esztendővel ezelőtt a Kiitoksia. 91 vuotta sitten itsemäärä